passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka. Herra Koijo, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset, herra puhemies, komission jäsen herra Barrault, arvoisat kollegat. Ehdotus, josta tänään keskustelemme, on vuoden 2004 asetusta muuttava. Siinä on kyse passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöistä ja biometriikasta, jotta voidaan ennaltaehkäistä väärennöksiä ja samaan aikaan mahdollistaa biometrinen tunnistaminen. Kyse on yhteispäätösmenettelystä. Kiitämme Ranskan puheenjohtajakautta ja komission jäsen Barrota. Näiden tahojen ponnistelujen myötä voimme saada asian päätöksen ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä hankkeen edistämisessä. Tämä toimi on ehdottoman välttämätön, jotta vuoden 2004 asetuksen muutos voi astua voimaan ensi vuoden kesäkuusta alkaen. Kaikki jäsenvaltiot voivat antaa kansalaisilleen syntymän jälkeen asian kuuluvat matkustusasiakirjat. Tässä on tietyt ehdot. Ja sallinette minun todeta, että on hyvin vaikea kerätä tiettyjä tietoja, saada tiettyjä tietoja ennen kaikkea alle kuusi vuotiailta lapsilta. Jäsenvaltiot voivat luoda poikkeusmenettelyt näihin määräyksiin, mikä tosin tarkoittaisi sitä, että näissä tapauksissa olisi kyse vain rajallisen ajan matka-asiakirjoista tai passeista. Se tarkoittaisi lisärasitetta vanhemmille, jotka joka kerran joutuisivat hankkimaan uuden väliaikaisen passin matkustaessaan alueemme ulkopuolelle. Me olemme lähteneet neljän vuoden aikarajasta. Nyt on ehdotettu puolestaan 12 vuoden ikäraja niin, että olisi mahdollista äh, lyödä lukkoon jonkinlainen raja ei siis ainakaan alle kuuden vuoden. Lisäksi on lähdetty uudelleen lausekkeesta. Siinä todetaan, että komission tekemän tutkimuksen pohjalta tai komission teettämän tutkimuksen pohjalta neljän vuoden kuluttua voidaan tarkastella yhdenmukaistettua järjestelmää lastenkin biometristen tunnisteiden kohdalla. On olemassa myös poikkeus ihmisille, henkilöille, jotka eivät eri syistä, fyysisistä syistä voi antaa sormenjälkiä. Lähdemme myös siviilialan ilmailujärjestön suosituksista, ICAON suosituksista, jotta voisimme taistella uusien määräyksien avulla myös lapsikauppaa vastaan. Kolmen toimielimen välillä on sovittu yhteisestä kannasta, jotta nämä säännöt ja määräykset voidaan hyväksyä ja lapsia suojella kaappauksilta ja lapsikaupalta. Komissio käynnistää tarvittavat toimet yksityisoikeuden alalla. Euroopan unionillahan on näissä kysymyksissä vain hyvin rajallinen toimivaltuus, koska passit, matkustusasiakirjat ovat kansallisvaltioiden toimiala ja Euroopan unioni voi puuttua asiaan ainoastaan, kun on kyse biometristen tunnisteiden käytöstä passeissa niin, että rajavalvontaa voidaan helpottaa. Minun on todettava, että me olemme onnistuneet luomaan sellaiset määräykset, jotka luovat tasapainon eurooppalaisten määräyksien ja kansallisen toimivaltuuden välille. Lisäksi on mahdollista rajoittaa tietojen käyttöä. Tietoja voidaan käyttää vain niihin tarkoitusperiin, jotka asetuksessa on mainittu, vain sen todentamiseen, onko passin matkustusasiakirjan omistaja se, joka väitetään olevan. Sitten nuo asiakirjat, jotka ovat tarpeen, niin kutsutut viiteasiakirjat, breeder documents, niissä on kyse Toisaalta rajan ylittämisestä voidaan siis pohtia, missä kohden saattaisi syntyä virheitä ja mitä niille voitaisiin tehdä. Kuten totesin, meillä on myös tuo uudelleen tarkastelu neljän vuoden kuluttua, jotta voidaan tehdä tarpeellisia muutoksia on ehdottoman välttämätöntä kuulla eurooppalaista tietosuojaviranomaista. Valitettavasti sitä ei ole tässä huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia herra Koilio. Sitten komission nimissä puheenvuoro herra Barolle. Merci, monsieur le président. Mesdames... Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan ensin kiittää Libe-valiokunnan puheenjohtajaa. Haluaisin lämpimästi kiittää myös esittelijää Carlos Coelhoa hänen merkittävästä mietinnöstään ja myös erinomaisesta yhteistyöstä komission kanssa tässä hyvin arkaluontoisessa aiheessa. Komission ehdotuksen tarkoitus on saada aikaiseksi harmonisoituja poikkeuksia silloin, kun kerätään digitaalisia sormenjälkiä niin, että kaikkia eurooppalaisia kohdeltaisiin samalla tavalla. Lisäksi komissio haluaa suojata lapsia ihmiskaupalta niin, että kansainvälisesti tunnustettu periaate yksi henkilö, yksi passi otettaisiin käyttöön aukoitta. On hyvä, että jo ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti on päässyt sopimukseen siitä, että tämä ehdotus hyväksyttäisiin kansalliset valtiot myöntävät passit ja jos ei sopimusta olisi hyväksytty 28.6. vuonna 2009 mennessä, niin kaikkien jäsenvaltioiden olisi pitänyt myöntää kaikille vastasyntyneille oma passi silloin, kun he tarvitsevat sitä rajat ylittäessään. Olemme nyt neuvotelleet kompromissista ja komissio pyytää parlamentin puhemiestä toimimaan niin, että mahdollisimman tehokkaasti tästä voidaan edetä. Mielenkiinnolla kuuntelen nyt pitemmittä puhetta parlamentin jäsenten kannanottoja ja vielä kerran haluan kiittää esittelijä Carlos Koljoa, joka on tehnyt erinomaista työtä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Sitten siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. EPP-ryhmän nimissä kaksi minuuttia, edustaja Gasek arvoisa puhemies hyvät kollegat olen iloinen voidessani kansanpuolueen ryhmän nimissä tukea tänään tehtyjä ehdotuksia. uskon että on polttavan tarpeellista luoda yhteiset normit biometristen tunnisteiden tarkentamiseksi. Kollegat eivät tietäneet, että tällä hetkellä on olemassa huomattavia eroja maiden välillä sen suhteen, kuinka tarkkaan esimerkiksi passien valokuvat todennetaan. Monet maat vaativat, että passia hakeva kansalainen itse asiassa esittäytyy itse henkilökohtaisesti yhdessä asiakirjojensa ja valokuviensa kanssa ja näissä tapauksissa passin myöntävä viranomainen voi todeta, että henkilö todella muistuttaa esitettyä valokuvaa. Joissakin maissa kuitenkin, varsinkin yhdistyneessä kuningaskunnassa hakemuksia tehdään säännönmukaisesti postitse ja valokuvan aitous todennetaan ainoastaan niin sanotun asiantuntijatahon nimellä, joka on tuntenut kyseisen henkilön vähintään kaksi vuotta. Tämä luettelo näistä henkilöistä on aika mielenkiintoista luettavaa. Tunnistajana voi olla optikko, hammaslääkäri, valokuvaaja, tai jonkinlainen paloturvallisuusalan harjoittaja. Ei mitenkään epäkunnioittavasti todeten näitä henkilöitä kohtaan. Meillä on olemassa myös aika rento suhtautuminen Yhdysvalloissa. Nimittäin passia ensimmäistä kertaa hakevien valokuvien todenmukaisuus voi tapahtua paikallisen postin virkailijoiden toimesta. Aika uskomatonta, että näin toimitaan turvallisuustietoisessa maassa, jonka matkustajat saavat viisumivapaasti matkustaa Eurooppaan. Tällainen todennusjärjestelmä. Jotta siis passijärjestelmä olisi turva, tarvitsemme paljon luotettavammat biometriset tunnisteet, nimittäin sormenjäljet, mutta on myös varmistettava, että näiden tietojen keräämisestä ja todentamisesta vastaava taho noudattaa samoja normeja normeja ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan myös niissä kansoissa, joissa nautitaan Euroopan viisumivapaasta matkustamisesta. On varmistettava, että siellä noudatetaan yhtä tiukkoja vaatimuksia kuin mihin kansalaisemme Euroopassa alistetaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kasek. Sitten PSC-ryhmän nimissä kaksi minuuttia, Rova Ruur. Kiitoksia puhemies kun vuonna 2004 hyväksyttiin asetus, jossa vahvistettiin eh, biometriset ja eh, turvatunnisteet, Tässä eh, jäsenvaltiot eivät asettaneet mitään poikkeuksia jälkeen varten. Kokemus kuitenkin osoittaa, että nykytekniikan avulla ei vielä voida varmistaa sitä, että alle 12-vuotiaiden lasten sormenjäljet ovat riittävän Mm, luotettavia niin, että niitä voitaisiin käyttää turvallisuuselementtinä passeissa. Olen siis tyytyväinen tästä jäsenvaltioiden kompromissista, jossa sovitaan 12 vuodesta ja kolmen vuoden määräajasta. Olemme myös hyväksyneet poikkeuksia niille jäsenvaltioille, joille on jo tämän tyyppistä lainsäädäntöä. Tämän tapaisten tietojen käyttäminen on hyväksyttävä ainoastaan silloin, jos näin voidaan todella suojella lapsiamme, ja näin ei toistaiseksi ole, mutta suhtaudumme avoimesti tekniikan kehittymiseen tulevaisuudessa tällä alalla. Meidän, meillä on kaikkein tärkeintä varmistaa yksin matkustavien lasten turvallisuus, jotta voidaan välttää kaappaukset ja lapsikauppa passeihin lisättävät tiedot antavat väärän kuvan turvallisuudesta, koska ne eivät estä lasten eh, lähtemästä maasta ilman huoltajan lupaa. Kompromissin avulla voidaan, eh, eh, komissio voi esittää kertomuksen lasten matkustamisesta. Nyt tarvitaan aloitteita, joilla voidaan suojella alaikäisiä lapsia, kun he ylittävät EUn rajoja. Biometriset tiedot passeissa olisi otettava käyttöön ainoastaan tietojen todentamista varten ja biometristen tietojen tarkistamista varten. Tämä edellyttää tiukkoja henkilötietojen sääntöjä. Kiitoksia Rova Ruur. Alderyhmän nimissä kaksi ja puoli minuuttia. Herra Debre. Euh, monsieur le président niin puhemies hyvät kollegat ensinnäkin haluan onnitella Carlos Coelhoa esittelijää ja myöskin Ranskan entistä presidenttiä. Hän ei ole paikalla, se joten kuuluu kuvion siitä, että ensimmäisessä käsittelyssä päästään eteenpäin. Tarvittiin tahtoa ja taitoa. Ja aivan erityisesti haluan Carlosia esittelijänä onnitella, koska hänen perustelunsa on sellainen, että kollegat voisivat sen lukea. Siellä on aika lailla ihmeellisellä tavalla pystytty osoittamaan älykkyyttä. Jos analysoimme hyvin tätä meille ehdotettua tekstiä, niin sieltä käy esille valta, vallankumouksellinen periaate, nimittäin periaate siitä, että on yksi henkilö ja yksi passi. Toki täytyy muistaa lapsiin liittyvä ongelma ja se, miten lapsilta voidaan ottaa luotettavia sormenjälkiä. Katsoimme, että Äh, ikärajan olisi oltava mahdollisimman matala, jotta voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla suojella lapsia, mutta kuitenkaan biometriikka ei ole vielä riittävän kehittynyt, jotta turvallisuus olisi täysin aukoton. Sitten on puhuttu 12 vuodesta. Ne jäsenvaltiot, jotka ottavat niitä jo aikaisemmin, voisivat säilyttää nämä neljän vuoden ajan ja sitten komissio tekisi kertomuksen tulevina vuosina ja arvioisi niitä järjestelmiä, jotka ovat nyt käytössä ja sitten ehdottaisi muutoksia, jos tarve vaatii. On toivottavaa, että teknologia kehittyy huomattavasti, koska ihanne niin, että kaikkia lapsia voitaisiin suojella, olisi se, että on luotettavaa biometriikkaa, jota voitaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vertailla. Ja tässä hengessä voimme sitten ilmaista yhteistyömme ja tukemme tälle ehdotukselle ja komission alkuperäiselle ehdotukselle. Ja olemme iloisia myös neuvoston kompromissiasenteesta. Yes, Kiitoksia edustaja Depre. UEN-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Angelilli. Te, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä alaikäisten oikeuksista mietinnön laatineena. Haluaisin muistuttaa vielä joistakin tärkeistä Koilion kohdista, vaikka muutkin ovat niihin jo viitanneet. On tärkeää, että taataan yhteinen lähestymistapa lasten suojeluun, kun he ylittävät ulkorajoja ja toisekseen yksi, periaate yksi henkilö, yksi passi. Tämä on tärkeä sääntö, koska näin biometriset tunnistetiedot yhdistetään suoraan henkilöön ja näin vältetään tällä hetkellä käytössä olevat menettelyt, joiden mukaan lapset voidaan kirjata vanhempien passeihin. Käytännössä alaikäisen henkilön äh, tunnistaminen on hyvin vaikeaa ja näin lapset äh, altistuvat lapsikaupalle ja siepaamisille ja mietinnössä. Pyydetään komissiolta kertomusta, jossa tarkastellaan digitaalisten sormenjälkien käyttöä alle 12-vuotiaiden lapsen, lasten sormenjälkien käyttöä todentamistarkoitukseen ja pohditaan sen teknisiä toteuttamismahdollisuuksia. Järjestelmän luotettavuutta on parannettava erityisesti alaikäisten suojeluksi, suojelun takia. On tärkeää, että tulevaisuudessa otetaan käyttöön parempia teknisiä välineitä, jotta voidaan varmasti todentaa alaikäisen identiteetti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mahdollisesti jo syntymässä. Kiitoksia sitten vihreiden ALE-ryhmän nimissä on kaksi ja puoli minuuttia edustajan sanokka. Mr. President, dear colleagues, first of all... Oh- Puhemies, arvoisat kollegat, oman ryhmäni nimissä haluaisin kiittää herra Kaljoa hänen erinomaisesta työstään. Kaikilla toki on poliittisia näkemyksiä, jotka ovat eriäviä, mutta hän teki kuitenkin parhaansa löytääkseen kompromissin. Kyseessä on biometriikan käyttöönotto silloin, kun sen käyttöönotto tuo kiistämättömiä etuja. Totta kai turvallisuus ja perusoikeudet on ennen, ensin taattava. Me olemme puolustaneet, olemme vastustaneet biometriikkaa viisumeissa, niin me teemme myös tässä passikysymyksessä. Jos otetaan ihmisiltä sormenjälkiä asia, matkustusasiakirjoihin, niin on hyvä, että on saatu määritellyksi tämä 12 vuoden ikäraja komission ja neuvoston yhteistyössä. Ja sitten meillä on kuuden vuoden ikäraja muille jäsenvaltioille, jos näitä sormenjälkiä ei vielä lapsilta oteta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me tukisimme sormenjälkien ottoa yleisesti. Biometriikkaa passeissa voidaan käyttää vain silloin, kun passin haltijan identiteetti on varmistettava. Jos puhutaan muista tarkoituksista, kuten esimerkiksi poliisitoimesta, niin tämä ei ole perusteltua. Tämä on meidän kantamme tähän kysymykseen, mutta vielä kerran haluan toistaa sen, että haluamme onnitella Koelioa, komissiota ja neuvostoa tästä kompromissista. Kiitos. Kiitoksia edustaja Zadoka. Sitten GUE NGL-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Kaufman. Kiitokset, herra puhemies. Minä en kannata sitä, että jo pikkulapsilta, jopa ihan pikkuvauvoilta otetaan sormenjäljet. Lasten on voitava jäädä näiden biometristen tunnisteiden vaatimuksen ulkopuolelle ja siksi on aivan oikein luoda lapsia koskevia poikkeuksia biometristen alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkien käyttöönoton puolesta ei ole toistaiseksi mitään kannattavaa syytä. Ja epäselvää on myös se, kuinka kauan aikuisten sormenjäljet ovat luotettavat. Voitaisiinko näitä tietoja käyttää oikeastaan päinvastaiseen kuin mihin pyritään, eli siihen, että syntyykin vähemmän turvallisuutta eikä enemmän. Siksi on aivan suhteetonta kerätä ja käyttää tietoja, joiden luotettavuutta ei voida taata ilman minkäänlaista epäilystä. Neuvoston kanssa nyt aikaansaatu kompromissi tuo esille nämä seikat ja parlamentin sinnikkyyden ja esittelijän hyvän työn ansiosta esitetäänkin 12 vuoden aikaraja neljän vuoden siirtymä kauden ajaksi. Tuona aikana voidaan laajalla tutkimuksella selvittää, kuinka luotettavia lasten biometriset tunnistetiedot ovat. Valitettavasti kompromississa on kuitenkin myös poikkeusmahdollisuuksia niitä valtioita varten, jotka ovat jo omissa maissaan lailla sallineet alle 12-vuotiaiden sormenjälkien ottamisen. Sitäkin tärkeämpää on, että nyt aikaansaadun kompromissin avulla lyödään lukkoon se, että eurooppalainen oikeussäädös passien ja matkustusasiakirjojen biometrisistä tunnisteista ei millään tapaa voi olla syy, johon vedotaan, jotta kansallisella tasolla voidaan perustaa tätä koskevia tietopankkeja. Kiitoksia. Gracias, Kiitoksia edustaja Kaufmann. Sitten INDD-ryhmän nimissä kaksi minuuttia edustaja Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, kun voin todeta, että Iso-Britannia on ulkopuolella tästä sääntelystä, koska se ei kuulu Schengenin alueeseen. On kuitenkin sanottu Britanniassa, että sielläkin seurataan tätä kehitystä, jotta kansalaisemme eivät jää toisen luokan kansalaisiksi. Heitä sitovat joka tapauksessa tämän asetuksen säännökset. Kun ajatellaan biometrisen tietojen varmistamista ja niiden autentisiteettia, niin näihin liittyy monenlaisia kysymyksiä. Ensinnäkin hakijan henkilöys, ja hänen tarjomansa asiakirjat, miten voidaan taata, että ne ovat oikeita. Onko sitten jonkinlainen keskitetty tietopankki, josta voitaisiin varmistaa hakijoiden henkilöllisyys? On oltava jonkinlainen hyvin laaja keskitetty järjestelmä, joka on äärimmäisen turvallinen. Me kuitenkin tiedämme Isossa Britanniassa tällaista äärimmäisen turvallista järjestelmää ei ole olemassa. Eli puhumme nyt miljoonista ihmisistä, joiden tiedot on, on hukattu tai päästetty vahingossa ulos tällaisesta turvallisesta järjestelmässä Isossa Britanniassa. Hallitukset puhuvat luotettavuudesta biometriikassa, mutta Isossa Britanniassa on tehty kokeita ja niissä äh, ilmeni, että yksi kolmesta kasvokuvasta oli epäluotettava ja yksi viidesosa äh, sormenjäljistä oli epäluotettavia. Tämä järjestelmä ei suinkaan ole niin aukoton kuin mitä me kuvittelemme sen olevan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Button. Sitoutumattomat yksi minuutti edustaja Klaes. Kiitokset puhemies esittelijä viittaa minusta aivan oikein joihinkin seikkoihin, jotka pitkälti liittyvät siihen, että näiden biometristen tunnisteiden vertaaminen ja todentaminen ja tallentaminen on aika uusi asia. Tässä on koko menettelytapa, joka on syntynyt vasta niin, että koko arviointikin kestää useamman vuoden. Tarvitaankin tietynlaista yhdenmukaistamista biometristen tunnisteiden käsittelyssä. Ketjuhan on tasan niin vahva kuin sen heikoin lenkki Euroopan unionin sisärajojen poistamisen piti teoriassa johtaa siihen, että ulkorajoja valvotaan vahvemmin, mutta todellisuudessa koko järjestelmässä on edelleenkin huomattavia aukkoja, ja noita aukkoja hyödyntävät kiitollisesti kansainvälisen rikollisuuden verkostot, huumekauppiaat, ihmiskauppiaat ja laittomasti maahan muuttavat. Me tarvitsemme tehokkaan ulkorajavalvonnan ja joka tapauksessa on korkea aika, että biometriset tunnisteet ovat osa tällaista järjestelmää. Kiitoksia. Gracias, señor Kiitoksia, edustaja Klais. Sitten muut puhujat. Kaksi minuuttia, edustaja Delange. Ja, Kiitokset, puhemies. Minäkin haluan kiittää kollega De Collia. Hän on onnistunut ensimmäisessä käsittelyssä saamaan tämän asian kompromissiin asti. Tuen sitä sydämestäni mukaan luettuna tuo periaate yksi henkilö ja yksi passi. Mutta haluaisin puuttua tähän vielä hiukan tarkemmin. Tarkoituksena on suojata ennen kaikkea lapsilla käytävää kauppaa ja lapsien kaappaamista vastaan. Kaikilla lapsilla olisi oma passinsa, jossa olisi tieto omista biometrisistä tunnisteista. Tähän asti jäsenvaltioissa on voitu lisätä lapset vanhempien passiin. Alankomaissa on niin, että että passi maksaa maksimissaan 48 euroa ja lapsen lisääminen 8,5 euroa. Jos ajatellaan, että on kolme lasta, selviää hyvin edullisesti, mutta nyt uuden määräyksen myötä tuo hinta oikeastaan kaksinkertaistuisi. Luonnollisesti kaikki vanhemmat hyvin mielellään maksavat tuon summan, jos se on lapsen turvallisuuden hyväksi, mutta jos lapsi voidaan siepata, eikö voida saada myös hänen passinsa väärinkäsin. Tämän asetuksen muutoksen myötä ei ole enää mahdollista lisätä lapsia vanhempien passiin ja tässä tapauksessa turvallisuus ei välttämättä lisäännykään, ei enää tiedetä minkä tai kenen vanhemman luo pariin lapsi kuuluu. Muutaman vuoden sisällä komission on pohdittava, tarvitaanko täydentävää lainsäädäntöä, esimerkiksi yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat rajojen ylittämistä lasten kanssa. Jäsenvaltiot suhtautuvat siihen tällä hetkellä varsin eri tavoin. Pyydänkin, että komissio arvioinnissaan tarkastelee myös sitä, miten ja kuinka yhden henkilön ja yhden passin periaatteen käyttöönotto on vaikuttanut lasten sieppaamiseen. Onko muutoksella ollut toivottu vaikutus vai syntyykö tästä nimenomaan ei-toivottuja seuraamuksia? Hyvä komission jäsen, lastemme turvallisuus edellyttää jatkuvaa huomiota. Tänään otamme yhden askeleen asiassa. Kun on kyse kuitenkin lapsen edusta, voitte havaita, että kristillisdemokraatit tukevat teitä aina kaikissa sitä koskevissa hankkeissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Lambrinidis. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή επικράτηση της άποψης του Κοινοβουλίου έναντι... Arvoisa puhemies, parlamentti on onnistunut ja ollut sinnikäs, koska se ei halunnut, että alle kuusi vuotta lasten sormenjälkiä kerätään. Kyseessä on merkittävä periaatteellinen kysymys on mahdollista saada nämä tiedot vain silloin, jos ne todella ovat tarpeen ja niistä on hyötyä. Usein neuvosto ja komissio oikeastaan mm, kiertävät vain itse asiaa, eivätkä tee ehdotuksia tämän tapaisissa asioissa tarkoitus on estää lasten sieppaukset ja lapsikauppa. On varmistettava se, että kerättävät tiedot todella ovat tarpeellisia. On olemassa tutkimuksia aiheesta. Niihin ei ole nyt kuitenkaan vielä perehdytty. Ja tiedot, jotka on kerätty tietokantaan, eivät ole enää sitten myöhemmin tarpeellisia, vaan ne ovat jo vanhentunutta tietoa. On varmistettava se, että kun takeet on saatu siitä, että tiedot ovat todellakin tarpeen ja hyödyllisiä ja niitä käytetään silloin, kun niiden aika on, eikä vanhentuneina. On pystyttävä todentamaan kyseisen henkilön henkilöllisyys ja ettei kyseessä ole väärennös. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Czarnecki. Kiitokset puhemies, hyvät naiset ja herrat. Biometrisiä tunnisteita sisältävien passien käyttöönotto on vastaus vetoomukseen torjua väärennettyjä matkustusasiakirjoja, terrorismia ja laitonta maahanmuuttoa. Siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että luottamus biometristen tietojen keräämistä kohtaan voi olla riittävä vahva ja että meillä on yhteiset normit, jotka koskevat biometristen tunnisteiden keräämistä ja niiden luotettavuutta. Minä tuen esittelijän aloitetta, että eroja jäsenvaltioiden välillä analysoitaisiin ja tutkittaisiin, miten nämä syöttöasiakirjat laaditaan kussakin jäsenvaltioissa koska niissä on usein huomattavia eroja. Vaatimukset voivat olla paljon alhaisemmat kuin itse biometristen tunnisteiden kohdalla, eli niitä voidaan väärentää. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti, edustaja Rogalski. Panie przewodniczący, harmonizacja... Kiitoksia, puhemies. Turvanormeja koskevat yhdenmukaistamishankkeet hankkeet pitäisi nähdä myönteisinä. Näiden avulla asiakirjat ovat paremmin todennettavissa valvontapisteissä. Tässä torjutaan myös väärennöksiä. Näin voidaan toimia tehokkaammin terrorismia, rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa vastaan. Mutta meillä ei ole vielä uuden teknologian todentamisen tarkistamiseen teknologia. On muistettava siis myös kansalaisten oikeudet. On otettava huomioon lapsia koskeva ikäraja passien myöntämisessä. Enää ei saa olla niin, että että vanhempien ja lasten passi myönnetään samanaikaisesti ilman biometrisiä tunnisteita. Lapsikauppaa vastaan on taisteltava. Kaikilla henkilöillä tulee olla oma passinsa, eikä lapsia saa enää kirjata vanhempien passiin. Lopuksi haluaisin todeta, että on tärkeää suojella passin haltijaa, mutta on oltava hyvin varovainen biometristen tunnisteiden keräämisessä. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Ademu είναι γεγονός ότι ο τροποποιητικός κανονισμός τον οποίο καλούμαστε να εγκρίνουμε... Kiitoksia puhemies. On selvää, että säännös, jota nyt parlamentti käsittelee, voi parantaa tilannetta suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Vain muutama jäsenvaltio on jo pidemmällä, korkeammalla tasolla vaatimuksessaan. On kuitenkin sellaisia jäsenvaltioita, joissa voi matkustaa joutumatta näyttämään passiaan. Ja tällä varmasti on aina vaikutuksia. Voi olla, että tämä avaa oven sille, että yksittäistä henkilöistä säilytetään faileja, tiedostoja, joissa on paljon kerättyä tietoa. Eli on oltava äärimmäisen varovainen ja huolellinen. Emme me tyydy tällaiseen tietoon, jos sitä käytetään väärin. Seuraavaksi yksi minuutti, Bönser. Herra puhemies, periaatteessa biometristen tietojen kerääminen on mahdollisuus saada passeista ja matkustusasiakirjoista väärennykset kestäviä. Taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja laittomien maahanmuuttajien virtaa vastaan voi näin hyötyä biometrisistä tunnisteista, mutta kaikille pitää olla selvää, että Frontexia on rahoitettava ja sille on myönnettävä henkilöstöä niin, että se voi täyttää tehtävänsä tehokkaasti. Jos sisärajoja ei ole, on ulkorajoja vastaavasti suojeltava tehokkaammin. Jos kuitenkin voidaan väärentää sormenjälkiä ja voidaan huomauttaa, että nämä matkustusasiakirjat ovat suurin piirtein luottokortin kokoisia, eikä niissä juuri biometriset tunnisteet erotu, syntyy tästä puolestaan ongelmia. Tärkeää on joka tapauksessa, että meille tavallisille kansalaisille on biometristeiden tunnisteidenkin kohdalla taattava tietosuoja. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Bauer. Kiitokset puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kollega Koelioa tästä loistavasta työstä on olemassa kuitenkin yksi ainoa seikka tässä mietinnössä, johon haluaisin puuttua. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että ihmiskauppa ja ennen kaikkea lapsikauppa on saavuttanut huomattavat mittasuhteet EU:ssa ja sen ulkopuolella. Siksi on oleellista, että ala-arvoiset tilanteet on saatava päättymään lasten näkökulmasta kyseessä on heidän turvallisuutensa, mutta toisaalta meidän on ymmärrettävä, että jos lapsella on oma matkustusasiakirjansa, on hän kykenevä matkustamaan kenen tahansa henkilön seurassa. On valitettavaa, ettei tässä ole otettu huomioon sitä, kuinka alaikäisten passien ei pitäisi sisältää pelkästään omia tietoja, vaan myös tiedot vastuullisista henkilöistä. Artikla 1 velvoittaa komission laatimaan asiasta kertomuksen, jossa käsitellään yksin tai saatettuna matkustavien lasten tilannetta. Näin voitaisiin saada uusia ehdotuksia lasten suojelemiseksi. Se on tietysti mahdollisuus ottaa seikka tulevaisuudessa huomioon, mutta pyydän, että komissio on tekemisissä UNHCRn, UNICEFin, etujärjestön ja Europolinkin kanssa, ottaa niihin yhteyttä ja laatii tästä asiasta arvionsa, jotta voidaan ottaa tarvittavat askeleet lasten suojelemiseksi, koska kokemukset ovat osoittaneet, että yhä useimmat lapset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi. Kiitoksia Rova Bauer. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Rova Frantz. Puhemies, herra Barro, hyvät kollegat, haluaisin onnitella edustaja Coelhoa tämän työn tekemisestä. Joulukuussa 2004 neuvosto hyväksyi asetuksen, jolla vahvistetaan säännöt passien turvamekanismia varten. Tällä hetkellä meidän on pyrittävä välttämään nämä lasten kaappaukset ja lapsikauppa, lapsikauppa ja sovellettava periaatetta yksi henkilö, yksi passi. Tämän kautta voimme ehkä ehkäistä näitä tekeviä ilmiöitä. Portugalissa kerätään lasten sormenjälkiä kuudesta ikävuodesta ylöspäin. Tämä ei siksi ole meille mikään ongelma nyt on tärkeää yhdenmukaistaa sääntöjä. On rauhoittavaa, että on muitakin jäsenvaltioita, joissa on vahvistettu vähimmäisiäksi kuusi vuotta. Meidän ei pidä siis sääntöjemme muuttaa. Euroopan alueen turvallisuus ei kuitenkaan rajoitu passiin. Myös mm, viiteasiakirjojen esit esittäminen on tärkeää sitten passien ja esittäminen rajoilla on tärkeä vaihe. Mielestämme tämä on yksi askel eteenpäin henkilöiden turvallisuuden lisäämiseksi rajoilla. Kiitoksia sitten kaksi minuuttia edustaja Break. Ähm, podpiram poročilo gospoda Coelja, ki je kot Tuen herra Coelion mietintöä Herra Koili on tehnyt työnsä loistavasti niin kuin aina. Olen yhtä mieltä näistä ehdotuksista, joita olemme tänään kuulleet. Olen yhtä mieltä myös periaatteesta yksi henkilö, yksi passi, mutta haluaisin komissiolta vastauksen seuraavan kysymyksen, ehkä myös esittelijältä. Mitä pitäisi tehdä lasten kanssa, jotka matkustavat yksin, koska ei ole olemassa yhdenmukaista politiikkaa, minkälaisia asiakirjoja tällaisella lapsella pitäisi olla mukanaan. Mietinnössä todetaan, että asiakirjassa olisi mainittava lapsen huoltaja, mutta joskus lapset matkustavat muiden perheenjäsenten kanssa, ei vain huoltajien kanssa. Sitten haluaisin mainita asian, joka häiritsee minua. Kuinka voimme antaa kuusivuotiaiden lasten matkustaa yksin lentokoneella? Se vielä saattaa mennäkin, mutta jos nyt unohdetaan, millaisia traumaja voi yksin matkustavalle lapselle tulla, niin että hänet vain otetaan vastaan mm, lentokentällä, mutta kun ajatellaan, että lapset matkustavat junilla tai linja-autoilla. Mitä pitää tehdä, jos vanhemmat ovat niin vastuuttomia, että he lähettävät lapsensa bussilla tai äh, junalla näin nuorena? Sitten on esitettävä muunlaisia kysymyksiä. Olisi rohkeammin otettava kantaa tähän asiaan. Edelleen. Mitä tulee viiteasiakirjojen turvallisuuteen, Pohdin, onko meidän maissamme sellaisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat petoksia tai väärinkäyttöjä viisumeiden eh, ja matkustusasiakirjojen myöntämisessä. Esittelijältä haluaisin vielä kysyä, mitä olisi tehtävä silloin, kun henkilö on rajalla ja kun siellä todetaan, että hänen matkustusasiakirjassa olevat tiedot eivät vastaa tietokannan tietoja. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Kreisel Dölfer. Arvoisat kollegat, tuhansia lapsia joutuu vuosittain lapsikaupan uhreiksi ja yhä useampia lasten sieppauksen uhriksi. Juuri nämä alaikäiset ovat usein rikoksen uhreja. Siksi komission on muutettava vanhaa asetusta ja otettava huomioon lasten kohtalo. Jos vaadimme, että tietyn ikäisten lasten on saatava biometriset tunnistetietonsa passeihin, ei kyse ole pelkästään keräilyhimosta, ei todellakaan, vaan siitä, että me haluamme suojella lapsiamme paremmin, mutta tuo suoja on taattavissa ainoastaan, jos jokaisella lapsella on oma passinsa omine biometrisine tietoinen ja siihen on kirjattu myös kasvatuksesta vastuullinen taho. Ja omalle ryhmälleni on ehdottoman tärkeää, että näiden tietojen tallentamisessa, keräämisessä ja työstämisessä kaikkien kansalaisten tietosuoja taataan. On aina oltava todennettavissa, kuka ja koska tietoihin pääsee käsiksi neuvoston asetusta koskevat päätökset edellyttävät hyvin korkeata tietosuojaa ja minun on todettava, että oman valtioni viranomaisia kohtaan kyllä koen luottamusta toisin kuin joitakin yksityisiä viranomaisia, jotka skandaalimaisella tavalla luovuttavat tietoja kolmansille tahoille ja vielä rahastavat sillä. Juuri siksi onkin niin tärkeää, että valtion viranomaiset käyttävät tätä luottamusetumatkaansa ja tekevät yhteistyötä tietosuojatahojen kanssa. Komissionkin on toimittava oikeusvelvoitteensa mukaisesti eli kuultava Euroopan tietosuojavaltuutettua. Amigo Carlos, pues excelente trabajo. Haluaisin onnitella ystäväni Carlosta hänen tekemästä loistavasta työstä. Gracias, señor Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Zdravkova. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми... Kiitoksia, puhemies. Arvoisat kollegat, haluaisin onnitella esittelijä herra Koelioa mietinnön tasapainoisuudesta niin, että saadaan lisää turvaa asiakirjoihin ja voidaan myöskin turvata Euroopan unionin kansalaisten henkilötiedot tarkoitus on ehkäistä ihmiskauppaa ja rajat ylittävää rikollisuutta rajamaille, kuten Bulgarialle, jotka ovat rikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden kohdemaita. Nämä uudet säännökset ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan unionin ulkorajoja suojella. Meillä on kadonneita lapsia, joista ei ole mitään tietoja saatu. Eli nyt saamme hyvät olosuhteet sille, että voimme kehittää turvallisuutta ja voidaan parantaa Euroopan unionin nuorimpien kansalaisten passiturvallisuutta. Kyseessä on nimenomaan Euroopan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen turvallisuus. alle 18-vuotiaiden laittomia matkoja nyt selkeästi tällä pyritään vähentämään. kollegat ovat puhuneet jo lasten erityistilanteesta. Ihmisten vapaata liikkuvuutta tietenkään ei voida rajoittaa. Täytyy myös muistaa hintakysymykset, passien hinta silloin kun on kyse lasten passeista. Minusta ikäraja voidaan poistaa niin, että nuorimmatkin EU-ssa voivat matkustaa. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Grabowska. Kiitokset puhemies. Hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan sydämellisesti kiittää ja onnitella esittelijää ja todeta, että tuen tätä mietintöä. Se ei ole mielestäni pelkästään tärkeää, vaan myös erittäin hyvä. Haluaisin todeta, että passi on asiakirja, jonka kukin jäsenvaltio myöntää omien kansallisten määräyksiensä mukaisesti. Meillä on erilaisia passeja, joissa on ehkä yhtäläinen kansisivu, mutta meidän on saatava aikaan tasapaino passien turvallisuuden suhteen, jotta Euroopan unionin kansalaiset tai muut EU-hun matkustavat henkilöt saadaan todella tunnistettua. Samaan aikaan on kuitenkin torjuttava rikoksia passien väärentämistä tai väärennettyjen passien käyttöä. Meidän on toimittava laitonta maahanmuuttoa, terrorismia, lapsikauppaa ja asiakirjaväärennöksiä vastaan. Tässä mietinnössä on saavutettu tuo mainittu tasapaino erittäin hyvin. Siitä huolimatta haluaisin todeta, että että se, mitä me tässä nyt passeilta vaadimme, rajoittaa jollakin tapaa jäsenvaltioita passien myöntämisessä. Haluaisin huomauttaa periaatteesta, jota tuen täysin. Yksi henkilö, yksi passi. Ennen kaikkea lasten kohdalla tämä on hyvä periaate. Ei kuitenkaan saa olla mitään taloudellista haittaa niille vanhemmille, jotka haluavat passin lapsilleen, mutta joilla on vain vähän varoja käytössään. Haluaisin huomauttaa myös pienestä heikkoudesta tässä mietinnössä. Esittelijäkin otti sen esille nimittäin siitä, että uutta teknologiaa ei ole vielä voitu seurata ja valvoa riittämiin. Kolmen vuoden kuluttua tätä voidaan tarkastella uudelleen. Se on hyvä. Vetoan sen puolesta, että Euroopan tietosuojaviranomaisen roolia vahvistetaan. Tämän tahon on oltava ehdottomasti koko prosessissa mukana. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Evans. Uh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan kiittää herra Koelioa. On tä- Tämä mietintö on hyvin tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta ja sen 500 miljoonan kansalaisen kannalta, heidän turvallisuutensa, terveytensä kannalta ja myös terrorismin vastaisten toimien kannalta. Niin kuin täällä sanottiin, jos teknologia on käytössä, sitä täytyy käyttää. Kyseessä voi olla tärkeä ase, kun taistelemme ihmiskauppaa vastaan. Meillä on uusi artikla kolme, jossa todetaan, että biometriikan tarkoitus ei ole pelkästään henkilöllisyyden toteaminen, vaan nimenomaan niin, että on vertailtavissa, suoraan vertailtavissa olevia tietoja, joiden perusteella henkilöllisyys todennetaan. Kun ajatellaan valokuvia, niin monetkaan eivät näytä juuri siltä kuin miltä valokuvassa, passivalokuvassa näyttävät. Moni ei edes halua näyttää samalta. Jos on uusia keinoja, niin niitä on käytettävä. Täällä on sellaisiakin jäseniä, jotka ovat puhuneet, mutta ovat poistuneet jo paikalta, paineet paikalta. He mainitsivat Ison-Britannian järjestelmän, joka ei ole sen huonompi eikä parempi kuin unionin järjestelmät. Toki meillä on tarkastusjärjestelmät, mutta voisimme kyllä toimia paremminkin. Uudella vuosisadalla täytyy käyttää uutta tekniikkaa ja niin kuin Rova Gravoska sanoi muutama hetki sitten, on parhaalla mahdollisella tavalla käytettävä keinoja myös vastaisuudessa tarkistusten muodossa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Yksi minuutti, edustaja Gala. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi vyžaduje... Kiitoksia puhemies. Lasten suojelu ihmiskaupalta vaatii sitä, että otetaan käyttöön lasten omat passit Mikrofoni. Excuse me once more. <clears throat> Ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi vyžaduje nutnosť... Lasten suojelu ihmiskaupalta vaatii sitä, että lapsilla on oltava passit. Yksi henkilö, yksi passiperiaate tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi, joka matkustaa Schengen-rajan ulkopuolelle, kantaa mukanaan passia. Uudet, uusi tekniikka helpottaa tunnistamista rajoilla. Euroopan unionissa on myös puhelinlinja käytössä, johon voidaan ilmaista väärinkäytökset äh, kaapatuista, siepatuista lapsista. Ja nämä uudet äh, biometriset passit ovat sitten keino myöskin taistella lapsikauppaa vastaan. Kuitenkin tarvitaan luotettavuutta biometrisissä tiedoissa. On analysoitava niitä mahdollisia puutteita, joita sormenjälkien otossa jäsenvaltioissa mahdollisesti on. Sitten on mahdollisesti pohdittava eurooppalaista vertailua järjestelmää. Seuraavaksi minuutti, edustaja Popa. Mikro, mikrofonia. Felicit pe domnul Carlos Coelho pentru acest uh, raport. Uh, salut! Onnittelen Carlos Coelhoa tästä mietinnöstä. Tämä on hyvä aloite. Se merkitsee todellista edistystä Tessalonikin huippukokouksen jälkeen. Tässä matkustusasiakirja ja henkilön välille vedetään selkeät linkit ja noudatetaan periaatetta yksi henkilö, yksi passi. Kolme periaatetta. On tärkeää hyväksyä periaatteet ja vahvistaa poikkeukset ja soveltaa tätä käytäntöön. On siis koristettava kolmen vuoden uudelleen tarkastelua niin, että komissio ja neuvosto kolmessa vuodessa muotoilevat suositukset, teoreettiset periaatteet ja käytännön esteet. Toinen ongelma liittyy varastoitujen tietojen turvallisuuteen ja henkilötietojen turvallisuuteen. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tarvitsemme yhteisiä periaatteita matkustusasiakirjoja ja passeja varten. Tämä on keskeistä, jotta voidaan varmistaa tietokantojen turvallisuus ja ehkäistä väärentäminen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten yksi minuutti. Edustaja Ruur quelques secondes de plus euh, monsieur coelho pour vous remercier. on suuri ilo tehdä työtä teidän kanssanne herra coelho koska aina osoitatte suurta pätevyyttä. Teillä on todellakin analysointi ja kuuntelutaitoa ja teidän ansiostanne pääsimme tähän tulokseen. Hyvä Coelho, voitte kyllä nousta ylös ja tervehtiä. Eh, Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Marinescu. Felicit și eu eh, raportorul, bineînțeles, România puhemies, minäkin haluaisin esitellä, esit, onnitella esittelijää. Ensimmäinen, ensimmäistä 2009 Romania otti käyttöön biometriset passit. Niissä on 50 turvallisuuselementtiä ensimmäistä kertaa EU-ssa mukana on eh, kasvokuva ja sormenjäljet. Romania on siis ottanut merkittävän askeleen eteenpäin Schengenin liittymiseen ajatellen vuonna 2011 biometriset tunnisteet ja niiden mukaan ottaminen oli tärkeää, jotta pääsemme Yhdysvaltojen Visa Waiver-ohjelmaan Yhdysvalloilla on siis enää vain subjektiivisia syitä sulkea Romania pois. Tällä järjestelmällä luodaan yhdenmukainen yhden, yhdenmukaisuutta passeihin ja varastoituihin tietoihin Euroopan unionissa. Kiitoksia sitten Tikao yksi minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu pe domnul um, raportor. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää. Euroopan tason yhdenmukaistaminen biometristen tunnisteiden kohdalla merkitsee edistystä ja Schengenin säännöstön täytäntöpanoa. Tu, Tuo tietoja varastoidaan passien siruun, poissuljetaan, poissuljetaan 12-vuotiaat lapset ja sitä nuoremmat. Biometristen passien tietojen hallinnassa on noudatettava EUn tietojensuojelulainsäädäntöä. Komission on ryhdyttävä toimiin, jotta tämä taataan. Kun kyseessä on biometristen tietojen tarjoaminen tietokannalle tai kolmansille osapuolille, mikäli kansallisessa lainsäädännössä näin säädetään, haluaisin todeta, että kun kyseessä on henkilö, joka ei voi antaa sormenjälkeä, tilanne on hankala ja vammaisille pyydän komissiota korjaamaan tekstiä tältä osin. Kiitoksia sitten Matakis yksi minuutti. President. No Puhemies, yhdenkään lakia noudattavan kansalaisen ei tarvitse olla huolissaan oman tai lastensa identiteetin kirjaamisesta. Siksi olen tyytyväinen biometristen tunnisteiden kirjaamiseen passeihin. Haluan ottaa vain esille tulevaisuutta varten seikan. Yksikään biometrinen seikka ei pysy samana lapsuudesta aikuisuuteen, paitsi DNA-sormenjälki. Ja tässä on kyse aivan samasta jäljestä alusta kuolemaan asti ja on mahdollista tunnistaa joku jopa vuosia hänen kuolemansa jälkeen pelkästään pienen näytteen perusteella, joka voidaan ottaa luista. Eli DNA-teknologia ja sormenjälkiteknologia, DNA-sormenjälkiteknologia on nopeaa, edullista, voidaan tehdä muutaman solun perusteella. Niitä voidaan ottaa vaikkapa sun limakalvoilta pyyhkäisemällä tai esimerkiksi napanuorasta. Joten ehdotan, että vastaisuudessa meidän pitäisi pohtia DNA-sormenjäljen käyttöä käyttöä ainoana biometrisenä tunnistamisperusteena, koska se voidaan taata olevan sama kaikkien yksilöiden kohdalla syntymästä kuolemaan asti. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Pirker. Herra puhemies, kiitän Carlos Coelhoa ja onnittelen häntä tästä mietinnöstä. Me emme tietysti kaikki ole puhuneet tuosta laadusta, koska olemme tottuneet siihen, että hän tekee pelkästään laadukasta työtä. Carlos Coelho on viitannut selvästi siihen, että kyseessä tässä mietinnössä on lasten turvallisuus. Näin pyritään myöntämään turvallisempia passeja ja sormenjälkien tallentamisen perusteella voidaan myös todentaa, onko kyseessä se henkilö, joka passiin on merkitty ja joka rajaa on ylittämässä. Eli näin on otettu huomioon lasten turvallisuutta koskeva tavoite. Nyt keskustellaan siitä, lähdetäänkö kuudesta ikävuodesta vai kahdestatoista. Se on pelkästään tekninen kysymys. Ei minulla ole ongelmia sen suhteen, jos jo kuusivuotiaalta otetaan sormenjäljet, koska kyse on lapsista ja heidän turvallisuudestaan. Minusta pitää olla itsestään selvää, että tietosuojamääräyksiä noudatetaan. Tästä ei pitäisi edes keskustella. Tämähän on oikeusvaltion tehtävä valvoa asiaa. Jos kuitenkin tosiseikka on se, että saamme turvallisemmat passit ja tietosuojamääräyksiä noudatetaan, on Euroopan unioni ottanut ratkaisevan askeleen eteenpäin lasten oikeuksien nimissä lapsilla käytävää kauppaa ja salakuljetusta vastaan. Kiitoksia seuraavaksi komission jäsen Barro. Voilà, eh bien, monsieur le président niin puhemies. Kaikki salissa ovat esittäneet kiitoksensa herra Kuoriolle. Minä voisin yhtyä siihen, mitä Rova Ruur sanoi teistä, herra Kuorio. Gérard Lepré nosti esille sen, että meillä on oltava yhä luotettavampia ja vertailtavissa olevia biometrisiä tietoja – sen takia meillä onkin tarkistusmahdollisuus niin, että voisimme yhä paremmin käyttää kehittynyttä tekniikkaa hyväksemme, jotta voimme taata turvallisuuden tällä vapauden alueella, jolla me asumme. Olen iloinen siitä, että parlamenttikin on sitoutunut tähän ponnistukseen, jotta voimme saada parempaa turvaa lasten tunnistamisen. Sehän on tarpeen heidän turvallisuutensa nimissä. Olemme jo saaneet takeet järjestelmän tehokkuudesta tunnistamisen osalta. Vain järjestelmän käyttö voi todella taata sen tehokkuuden, mutta voimme ajatella, että lasten parempi tunnistaminen silloin, kun he matkustavat yksin, lisää turvallisuutta. Meidän täytyy ottaa tämä tärkeä tavoite huomioon. Voin vastata muutamien parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Komission ehdotuksessa on korostettu tietosuojaa. Tietosuoja valtuutettu otettu, on esittänyt omia kommenttejaan yhteydenoton jälkeen. Ne on otettu huomioon myös komission työssä. Haluaisin myös täsmentää, että standardejamme harmonisoidaan kansainvälisen siviiliilmailujärjestön ohjeistuksen mukaisesti, kun ajatellaan henkilöiden tunnistamista. Lisäksi haluaisin vielä muistuttaa, että lasten passit totta kai ovat myös rahoitustaakka vanhemmille, mutta täytyy muistaa, että Schengenin alueella matkustukseen riittää pelkkä henkilökortti. haluaisin vahvistaa sen, että komissio tekee vertailevan tutkimuksen olemassa olevista säännöistä jäsenvaltioissa, sellaista säännöistä, jotka koskevat yksimatkustavia alaikäisiä lapsia. Neuvoston on sitten ryhdyttävä toimeen, jos tarve vaatii, jotta voidaan yhä paremmin suojella lapsia ja estää lapsikauppaa. Totta kai parlamenttikin aivan oikeutetusti vaatii tällaista tutkimusta ja todellakin valvon sitä, että yksikköni parhaissa mahdollisissa olosuhteissa tämän toteuttaa ja myös mahdollisimman nopeasti. Tässä se, mitä haluaisin sanoa tässä vaiheessa ja vielä kerran haluan kiittää parlamenttia sen hyvin rakentavasta lähestymistavasta. Kiitos. Suuret kiitokset herra komission jäsen. Sitten Esittelijä, edustaja Koelio. Kiitoksia puhemies. Uskon, että tästä keskustelusta voidaan vetää johtopäätöksenä se, että parlamentti on huolissaan ja pyrkii estämään alaikäisten kaupan, erityisesti lapsikaupan. Ja tämä onkin välineen tärkein tavoite sen välttäminen, niin tästä ovat kaikki puhuneet. Ja haluaisin kiittää keskustelun osallistujia. Haluaisin vielä sanoa Rova Ruurille, että hänen osallistumisensa tähän työhön on ollut aivan keskeistä, jotta kompromissiin päästiin. Myös herra Barro ja Ranskan puheenjohtajavaltio ovat edes auttaneet asiassa. Myös tuo mielintävälinen sopimus oli tärkeä ja haluaisin kiittää myös komissiota, koska se oli valmis osallistumaan niihin tutkimuksiin, joita olemme pyytäneet. Niin, että esimerkiksi voitaisiin, voitaisiin tutkia näitä vääriä tapauksia ja muita tapauksia. Sitten edustaja Breck esitti kysymyksen. Hän kysyi, olisiko mahdollista, että sanoisimme, että passien myöntäminen on turvallista. Aivan rehellisesti sanottuna minun on sanottava, että tilanne vaihtelee maasta toiseen. Joissakin maissa säännöt ovat tiukempia. Valitettavasti Euroopan unionilla ei ole tässä asiassa toimivaltaa, vaan passien myöntäminen kuuluu kansalliseen toimivaltuuteen. Olen iloinen herra Varosta, koska hän sanoi, että hän on valmis eh, osallistumaan tähän työhön komission kanssa. Ei, ei voi käydä niin, että turvallisuusmekanismit vesittyvät myöntämisvaiheessa on jaettava hyviä käytäntöjä niin, että meillä on takeet siitä, että eurooppalainen passi on varma väline ulkorajoillemme. Kiitoksia kaikille yhteistyöstä. Suuret kiitokset edustajan Koelio. Tähän päätämme tämän asian käsittelyn ja äänestämme siitä huomenna kello 12. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Kyseessä on herra Kapaton mietintö yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjoihin. Herra Kappaatto, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Kyseessä on mietintö, joka käsi